Uh, the voting... No niin, hyvät ystävät. Äänestys alkaa pian. Yrittäkääpäs löytää istumapaikka. Thank you. Uh, we'll start the meeting and we'll do that. Uh... No niin, ja nyt siirrymme äänestämään uh, työllisyys- ja kulttuurivaliokunta yhdessä. Aloitamme käymällä sähköisen äänestyksen. Mietintö, joka koskee parempia palveluita osaamisessa taidossa on Europass puolesta. Niin, ei niin kuin sähköinen äänestys. Äänestys on alkanut. And the vote is closed. Äänestys on päättynyt. Have you all voted? We... Oletko kaikki äänestäneet? Täällä moni etsi vielä istumapaikkaa. But now the vote is closed. Nyt äänestys on päättynyt. Yes. Uh, that was a very uh, impressive result. We... Mielenkiintoinen tulos.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 Kiitoksia. Tärkeä työ ja erittäin hyvää työtä ovat molemmat esittelijät tehneet. Äh, Kiitos Marita. Niin haluaisin vielä ihan sydämesti kiittää hyvästä yhteistyöstä työllisyysasiavaliokunnan ja kulttuurivaliokunnan välillä. Mielestäni tämä on hyvä tulos, jonka trilogineuvotteluissa saavutimme. Se ei ollut ihan näin ihan helppoa, joten sydämelliset kiitokset vielä kummallekin esittelijälle, jotka ovat tehneet hyvää työtä Äh, erityisesti haluaisin kiittää sihteeristön kahta työntekijää Elodi Camona ja Anna-Maria Nguera äh, kultin sihteeristöstä, jotka ovat tehneet todella kovasti työtä äh, tämän asian parissa. Heitäkin haluaisin sydämellisesti kiittää. He ovat kiitoksensa ansainneet ja olemme mielestäni saaneet aikaan hyvän tuloksen. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon ja odotan kovasti jatkoyhteistyötä valiokuntien välillä. Kiitoksia. Toivottavasti olet tyytyväinen tähän tulokseen. Niin, paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä. Eihän ole tyypillistä, että kaikki valiokunnat tekevät niin hyvää yhteistyötä kuin me. Euroopassa on tärkeä väline, että saadaan aikaan enemmän liikkuvuutta. Me olemme varmistaneet, että menettelyt yksinkertaistuvat. Haluamme varmistaa, että pätevyydet kirjataan ylös paljon toimivammalla tavalla kuin tähän mennessä. Tämä oli oikein hyvä erinomaista yhteistyötä. Tärkeää oli myös se, että voimme sanoa, että otimme neuvoston ja komission mukaan. Alussa meillä oli eri näkemys mm, onnistuimme yhdistämään näkemyksemme. Hyvä tulos. Tämä on esimerkki siitä, että asioita ei voi vain tehdä jäsenvaltioissa yksin, vaan ne on tehtävä Euroopan tasolla. Eurooppalainen lisäarvo on olemassa. Euroopassa on esimerkki siitä. Thank you. Well, we... Kiitos. Me aina me kiitän sihteeristöä, mutta tässä tapauksessa tässä oli vielä enemmän työtä kuin yleensä, koska tämä oli niin monimutkainen asia. Haluaisin kiittää kaikkia erityisesti heidän kärsivällisyydestään, siis sekä niitä, jotka, me jotka ovat työskennelleet minun kanssani. Haluaisin erityisesti kiittää edustaja Mannia. Olen, ollaan pitkään Pepessä tämän asian osalta yhteistyötä tehty, eli niin voimme todellakin työskennellä yhdessä ja seuraavakin Euroopan tarkastus on tulossa, mutta se tulee varmasti olemaan paljon helpompi kuin tämä kerta. Ja vaikka alku oli hyvin hankala, niin minusta tuntuu, että lopputulos on hyvä. Ja tämä osoittaa, että konsensukseen voidaan päästä siinäkin tapauksessa, että aluksi kannat ovat neuvoston kanssa hyvin erilaiset. Kiitos. Thank you. Uh, then we proceed. Uh, Kiitoksia. Näin siirrytään sitten katsomaan muuta osaa äänestyksestä. Ensinnäkin äänestämme EPn asiantuntijaksi Euroopan koulutussäätiön hallituksen nimittämistä varten edellä olevien henkilöitä